Tuolla olen saanut ensimmäisen käsittelyyn liittyvän kannan ja perustelut hyväksymiselle ja sekä komission kannan samaisen aiheeseen pöytäkirjassa otsake ilmoitetaan ja kolme kuukautta parlamentilla on aikaa vastata tähän ja aika alkaa huomenna 18. päivä tammikuuta 2013. Seuraavaksi siirrymme keskusteluihin ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista.